Pitäisi nämä asiat muistaa. Sitten pöytäkirjat 12. marraskuuta istunnosta sekä tekstit, jotka sinä päivänä hyväksyttiin, ne ovat teillä käytössä. Haluaisin kysyä, onko jollakin huomioita näistä pöytäkirjoista? Onko huomioita pöytäkirjoihin? En näe huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytty, vahvistettu Seuraava asia. Tsekin asiasta vastaavat viranomaiset ovat pyytäneet minulta